Ja. Herr president! Puhemies. Istunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirjaan jaettu onko huomautettavaa? Ei ole, joten pöytäkirja on täten hyväksytty. Von der EFDD-Fraktion habe ich